Buenos días. Huomenta. Huomenta kaikille. Puhun äidinkieltäni espanjaa. Voisitteko laittaa kuulokkeet päälle? Tulkit, jotka ovat työtaistelutilanteessa, heillä on ilmoitus. Me olemme nyt työtaisteluiden 24 päivällä ja meidän, meidät on otettu, osa meistä on otettu tähän kokoukseen ja tämä on vakava lakko rajoitus, siksi pidämme kiinni politiikasta, että kokoukset loppuvat ilmoitettuun aikaan. Kiitos. Kiitoksia. Nyt sitten aloitamme tämän istuntomme. Arvoisat paneelin jäsenet, hyvät kollegat, haluaisin toivottaa teidät tervetulleeksi ja ki- kiittää asiantuntijoita heidän valmiudestaan tehdä yhdessä työtä tässä kuulemisessa erityistaks kolme valiokunnan kanssa. Sen tehtävä teidän tehtävänne on tosi hyödyllistä meidänkin kannalta. Sitten ennen kuin he saavat puheenvuoron, siis erämme, niin annan ensin puheenvuoron kollegalleni Esther de, Lang, Esther de Langelle, joka on TAX 3 valiokunnan varapuheenjohtaja. Thank you very much and... Kiitos oikein paljon ja kuten sanoitte, kiitoksia, että yhdessä meidän kanssamme TER-valiokunta ja taksevaliokunta järjestävät yhteisen kuulemisen. Yhdistämme äh, siis äh, veronkierron ja terrorismin rahoittamisen. Tämä on linkki, jota emme aikaisemmin niin helposti tehneet. 2016 äh, tutkivat toimittajat mukaan lukien omassa maassani Alankomaissa laativat raportin, jossa kerrottiin, että Al-Qaida oli perustanut karusellipetosmekanismeja eh, eh, ja kaikki alkoi Afganistanin ja Pakistanin rajalta ja pitkien tutkintojen jälkeen, Italian syyttäjälaitoksen tutkintojen jälkeen, ja syytettiin siitä, että he olivat varastaneet jopa miljardin arvosta verotuloja eh, karusellipetosten kautta. Että he olivat ensimmäisiä, jotka tekivät yhteyden karusellipetosten ja terrorismin rahoituksen välillä. Siksi olen erittäin iloinen, että saatoimme järjestää tämän kuulemisen yhdessä ja äh, olen iloinen voidessani kuulla äh, asiantuntijoita, jotka kollega Valenciano esittelee. Eh, Kiitoksia. Ensimmäisenä Bu Elkjar. Mahdoinko nyt äänestää oikein, ääntää oikein? <laughs> Varmasti väärin meni, mutta korjata minua. Te olette tutkiva journalisti, teette työtä Tanskan kansalliselle TVlle ja olette vastuussa rahoit- terrorismin rahoituskysymyksistä ja erityisesti Echelon valvontajärjestelmästä. Te olette jo olleetkin joissakin kuule- julkisissa kuulemisissa, jossa on käsitetty Echelonia täällä terrorismin äh, rahoitus joskus tapahtuu laillisesti, usein laittomasti. Pyydän hiukan hiljaisuutta. Hiljattaiset äh, hyökkäykset ovat osoittaneet, että voidaan tehdä kuolettavia toimenpiteitä, vähillä varoilla jopa, ja joskus on ilmaistakin tehdä näitä iskuja. 2015 tehtiin tutkimus norjalaisessa tutkimuslaitoksessa, jossa käsitellään puolustuskysymyksiä, Norwegian Defense äh, äh, 2013 he totesivat, että suurin osa näistä hyökkäyksistä rahoitetaan alle 10 000 dollarilla. Joka neljäs solu on saanut rahoitustukea terroristijärjestöltä ja sitten se väittää, että on tehnyt tämän teon. Sitten 2016 Euroopan komissio hyväksyi toimintasuunnitelman, jolla vahvistetaan taistelua terrorismin rahoituksen estämistä vastaan järjestöjen kohdalla. Ja komissaari Moskovitsi on korostanut sitä, että äh, ALV-petokset ovat 50 miljoonaa euroa vuodessa. te voitte kertoa, mitä te olette saaneet selvää näistä petoksista Tanskan kohdalla. Ja eh, raportti osoittaa, miten järjestetty rikollisuus ja terroristijärjestöt hyötyvät olemassa olevasta lainsäädännön puutteista sisämarkkinoilla. Ja te olette myös kertonut ja to- todentaneet, miten äh, Espanjan kansa- kansalaiset jihadistit ovat to- toimineet Tanskassa alpetosten eh, kohdalla Teidän puheenvuoron jälkeen tulee vielä kaksi asiantuntijapuheenvuoroa ja sen jälkeen voidaan sitä kysymyksiä. Saatte 10 minuuttia ja kiitän vielä, että tulitte paikalle. Olkaa hyvä. Thank you. Kiitos. Kiitos kutsusta. Olen Abu Elkia. Nimeä ei ole helppo ääntää. Tanska on hankala kieli, yritän puhua englantia. Olen puhumassa terroristirahoituksesta arvonlisäveropetosten kautta ja puhun erityisestä tapauksesta, jonka me paljastimme tämän teimme radioissa ja Postonin kanssa, lehden kanssa ja Eko, Ekon kanssa, joka on ruotsalainen TV-ohjelma. Juttu alkoi 30.5.14, kun kuusi ihmistä pidettiin Meliassa, Espanjassa, saavat erilaisia terrorismisyytteitä ja mukaan lukien 26 jihadistin rekrytoimista taistelemaan Sahelissa ja muualla. Kaksi näistä pidettyistä epäilyistä terroristeista olivat kolmen tanskalaisen yrityksen johtajia – yksi mies, joka sai syytteen, mutta oli pakoteilla. Hän oli neljän, neljännen köpenhaminalaisen yrityksen johtaja. Ja nämä yritykset käyvät ruokakauppaa ja virvakekauppaa ja yrityksiä käytettiin ALV-petoksiin Tanskassa. Neljäs pakoteilla oleva mies kuoli 2016 mallissa – Tanskan erikoisjoukot ymmärtääkseni tapaavat hänet. Hän oli alkaiden taisteluryhmän johtaja tuolla alueella. Hänen tapauksessa ainakin kyseessä oli kovista terroristeista ja myöskin virvoitusjuoma myymällään johtaja. Mietimme, tutkimme, miten tällaisia järjestelmiä voitiin luoda – miten tanskalaiset, äh, espanjan kansalaiset voivat olla Tanskassa yritysjohtajia ja löysimme tutkimuksessa kahdeksan muuta äh, espanjalaista veljästä, jotka olivat eri tanskalaisten yritysten johtajia. Ja nämä yritykset olivat osa laajaa ALV-petosverkostoa muiden yritysten kanssa. Tämä erityinen verkosto oli kytköksissä terrorismiin 11 Saksan, äh, Espanjan kansalaista ja 24 yritystä oli sen lisäksi osana laajempaa rikosverkostoa, tavallaan perinteistä rikosverkostoa. Tämä verkosto, jolla oli espanjalaiset kytkös, arvioimme, että he ovat vienneet Tanskalta 80 miljoonaa kruunua, eli yli 10 miljoonaa euroa, ja tämä on konservatiivinen arvio näiden yritysten avulla siis. Ja myöhemmin kävi ilmi, että kolme yritystä on ollut mukana toisessa petoksessa, jossa johtohahmo on saanut tuomion Tanskassa. Ja tämä verkosto varasti 85 miljoonaa euroa alvepetosten kautta. Ja tutkimuksemme osoitti myös, että tämä espanjalainen verkosto oli yhteydessä samanlaiseen verkostoon Ruotsissa – jossa raha myös varastettiin erilaisen ALV-petoksen kautta. Selvittelimme, minkälaisia hyödykkeitä käytettiin petoksessa. Saimme selville, että käytettiin virotusjuomia ja karamelleja, autoja, elektroniikkaa, kännyköitä, hallitellasta juustoa, kännyköitä ja elektroniikkaa ostettiin Saksasta – kanansiipiä Hollannista. Yksinkertaista karolisen lipitosta alvepetoksia toteutettiin Hollannista yrityksen kautta, joka myöhemmin purettiin. Se myytiin sitten eteenpäin oikeiden laskujen kanssa. Ja se lisättiin alv. Ja sitten hint, ne myytiin halvemmalla. Äh, tavalliselle välittäjälle Tanskassa, mutta alhaisella hinnalla. Karusellipetokset olivat vähän monimutkaisempia, mutta löysimme näyttöä karusellipetoksistakin tässä verkostossa, kun perehdymme siihen, miten nämä tans- Espanjan kansalaiset osallistuvat tanskalaisiin yrityksiin. He ovat osa radikalisoitunutta solua Meliassa, Espanjassa. Saimme selville, että Kaksi tanskalaista oli radikalisoinut heidät, kun he olivat matkustaneet Meliaan. Yksi tanskalainen käännynnäinen, joka kuoli 2013 Syyriassa, toinen myöhemmin pidätettiin. Nämä ihmiset organisoivat solun Meliassa, kutsuvat solun jäseniä Tanskan osallistumaan verkoston. He käyttävät myös Tanskan kansalaisia – olen mukana projektissa, jossa pyrimme tunnistamaan Tanskan kansalaisia, jotka ovat matkustaneet Syyrian taistelemaan sodassa. Ja tunnistimme 70 tanskalaista ja 16 oli erityisten johtajia ja osa näistä yrityksistä oli juuri tämän verkoston jäseniä. Yksi näistä tanskalaista oli kolmen neljä yrityksen johtaja ja hän kuoli Syyriassa lennokkihyökkäyksessä 2015 joulukuussa lennokkihyökkäys äh, oli kohdistunut autoon, jossa oli toinen tansk, ranskan kansalainen, joka oli suunnitellut Pariisin iskua. Eli Pariisin iskun suunnittelija oli autossa tanskalaisen ALV-petoksen suunnittelijan kanssa, jonka petokset olivat yhteydessä mainitsemani Selin. Ja sitten löysimme yhden tanskalaisen, joka on aina tanskalainen, joka on ollut Yhdysvaltain terroristilistalla. Ja tämä on 2014 syyskuussa tapahtunut. Hän oli luonnollista syistä Tanskassa pari vuotta sitten, mutta hän oli johtajana yrityksessä, joka oli osapetosta. Hän toi juustoa ja elektroniikkaa Saksasta, kanaa Tanskasta ja hän myi niitä eteenpäin yritykset jatkavat 200 metriä hänen osoitteestaan, ja sitten ne myytiin eteenpäin oikeille liiketoiminnan harjoittajille. Tutkimuksissa saimme selville, mutta emme vielä raportoineet muita EU-kansalaisia, jotka ovat osallistuneet tähän. Yksi heistä asetettiin tanskalaisen yrityksen johtajaksi. Hän matkusti eteenpäin. Hänet pidätettiin matkalla Syyriaan. Ja hänen juttuunsa on vielä käsittelyssä, ymmärtääkseni. Tämä ei ole mikään Ruotsin, Tanskan, Espanjan välinen ongelma. En mainitse nimiä, mutta he ovat kytköksessä islamistiverkostoon, joka kattaa useamman eurooppalaisen maan osa tanskalaista on verkoston johdossa ja he, he ovat jo kuolleet taisteluissa. Keskusta on, keskusta on yhdys, äh, yhdistymisessä kuningaskunnassa, mutta kytköksiä on Belgian, ja Tanskan eteenpäin. Olen tutkinut ALV-petoksia vuodesta 2009. Onko meillä vielä aikaa? Kaksi minuuttia. Selvä. Ja nopeasti. Ajattelin sitä kysymyksiä. Olen perehtynyt ALV-petoksiin. 2009 hi- päästökauppapetos jälkeen, kun Tanskan rekisteriä käytettiin merkittävän päästöoikeuksien myyntipetokseen. Että tämän rekisterin kautta löysin, että Tanskan rekisteri oli isoin. Siinä oli yli 1200 tiliä ja kun petokset löydettiin, sitä puhdistettiin ja 60, 36 tiliä jäi jäljelle. Sitten oli tämmöinen iso rekisteri, jossa oli ALV-petoksen tekijöitä. Tunnistimme nämä ihmiset ja kävi ilmi, että osa näistä Tanskan kansalaisista on yhteyksistä 2014 juttuun Italiassa, jossa epäillään terroristikytköstä. Ja tämän verkoston kautta pyrin tunnistamaan mitä nämä ihmiset tekevät nyt. Ja kun selvittelin nimiä, kävi ilmi, että nämä ihmiset käyvät elintarvikekauppaa Tanskassa, eli päästökaupan kautta siirtyy elektroniikkaan ja sitten ruokaan. Eivät he paljonkaan välitä siitä, mitä ALV-petoksiin käytetään, kunhan varasto vain kiertää. Ja se on tärkeää. Italian juttu on yhteyksiä suoraan Kööpenhaminan juttu, jossa on espanjalainen kytkös. Siinä se kaksi minuuttia taisi mennä. La verdad es que es... On todella niin kiinnostavaa, että ei raskisi keskeyttää, mutta meillä on nyt sitten muitakin kiinnostavia vieraita, mutta lämpimät kiitokset teidän puheenvuorostanne. Sitten meillä varmaan on, tulee olemaan jatkossa, teille kysymyksiä. Seuraavaksi annan puheenvuoron Elena Hahille, joka eh, on eh, mm, viranomainen, joka käsittelee rahanpesun vastaisia toimia. Hän on tuomarina toiminut. Romanistilla on paljon kokemusta e- eurooppalaisista yhteyksistä. Te edustitte Romania Manival joka on tällainen asiantuntijakomitea, joka käsittelee rahanpesua, terrorismin rahoitusrikoksia. sen perusti Euroopan neuvosto vuonna 1997. Teillä on kokemusta oikeasta yhteistyöstä ja veropetoksista, terrorismin rahoituksesta, ter- terrorismin rahoituksesta. Ja teidän puheenvuorosta on valman paljon apua siinä, miten pystymme parantamaan tätä järjestelmää jatkossa. Rova Ah, teillä on puheenvuoro myös korkeintaan 10 minuuttia. Good morning. Hyvää huomenta. Arvoisa puheenjohtaja, hyvät kollegat, kiitos tästä ystävällisestä kutsusta. Nimeni on Elena Haak. Olen ollut syyttäjänä vuodesta 2000 1999 98, siis yli 20 vuotta. Olen ollut tuomarina Italiassa ja myös väliaikaisesti ylimmässä tuomarin neuvostossa. 2013 lähtien olen yleisen syyttäjän edustaja Romanian FIAUn neuvostossa. Tämä on virasto, joka puuttuu rahanpesuun. Minä ajattelin tänään esitellä erään tapauksen, joka äh, sisältää todellista yhteistyötä ja koordinointia Romian FIAUn välillä ja poliisiviranomaisten välillä, koska muuten me emme saa aikaan todellista, jos tällaista yhteistyötä ei ole, emme pysty kunnolla torjumaan terrorismin rahoitusta ja rahanpesua. Eli eh, niiden tietojen mukaan, joita luottolaitos antoi, jossa ABC-yhtiöllä on eh, tili. 2015 eh, tilattiin kaksi siirtoa. Yksi siirto yhdeltä yrityksen tililtä toisen yrityksen, toiselle yrityksen tilille ja toinen siirto toiselle tilille. Kummatkin on perusteltu ABC-yrityksen toiminnalla. Nämä summat tulivat 150 000 dollarin kokoelmasta, joka laillinen henkilö F avasi. Tämä, on, tämä siirto on pyydetty Libyasta ja perusteena oli tuotteiden vienti tämän rekisteröintipäivän jälkeen ABC-yritys ei enää ollut mukana ulkoisissa toiminnissa, jotka olivat yli 15 000 euron arvoisia. Yllä epäilyttävät elementit ABCn tileillä johtuivat siitä, että osa näistä siirroista tapahtui asuinalueelta, jossa oli Isiksen kannattajia. Vuosina 2013-2015 ABCllä e, ei enää ole ollut siirtoja luottolaitosten tileiltä, vaikka sen toiminta ei ollutkaan keskeytynyt. 2013 ABCllä oli äh, siirtoja ulkoisilla äh, tileiltä ja tämän sen jälkeen, kun yksi sen toimijoista ei saanut enää harjoittaa toimintaansa, niin tällaisia rahansiirtoja ei enää ole. Tämä voi tarkoittaa, että äh, yrityksen toimijoilla ei enää ollut yhteyksiä Romaniaan. Toinen argumentti voi olla se, että yritys antoi luottolaitokselle, jossa sillä on tilejä useita ähm, äh, valtuutuksia luonnollisille henkilöille T. Luonnollinen henkilö T antoi sitten äh, valtuudet luonnolliselle henkilölle Z, joka on Syyrian kansalainen, äh, luoda uusi yritys ja luonnollinen T tämän saman valtuutuksen anto, kautta antoi luonnollisille henkilöille Z toimintaoikeuksia suhteessa yrityksen ABC. Eli henkilöt, joita tässä on mukana ovat luonnolliset henkilöt T, joka on irakilainen, luonnollinen henkilö X, joka on libanonilainen. Luonnollinen henkilö T oli ilmoitettu, että hän ei voinut harjoittaa eh, toimintaansa 15 vuoteen johtuen propagandasta ja jihadististen ryhmien tukemisesta Lähi-idässä. Kummatkin olivat olleet eh, mukana eh, viemässä laittomasti ihmisiä maasta liittyen terrorismiin. harjoittivat rahoitussiirtoja yritysten kautta, joiden, jotka toimivat Romaniassa. Ja mm, ABC keräsi kaksi miljoonaa kaksi miljoonaa yksity, yksiköiltä, jotka tulivat Libyasta, Bulgariasta ja Marshall-saarelta. Syynä eläinten osto luonnollisilta henkilöiltä. Kesäkuussa 2013 yritys DRP, johon tämä henkilö T liittyi vuoteen 2013 ja nykyiset osakkeenomistajat ovat henkilöt AY, syyrialainen ja henkilö Z äh, keräsivät miljoona dollaria yhdeltä tililtä Libyasta, joka kuului luonnolliselle henkilölle. Tämä perusteltiin ennakkomaksulla vientituotteille. Tämä summa muutettiin leiksi useammassa erässä ja nostettiin käteisenä. ABC- ja DRB-yritysten rahoituksen toiminta on epäluotettavaa ja lohtasien johto päätökseen, että todennäköisesti on kyse rahanpesusta. Tarkoituksena on siirtää määrä rahat ja poistaa asiakirjat, joiden avulla rahan kulkua voidaan seurata. Lisäksi on ollut useita siirtoja ABC- ja DRB-yritysten välillä samana päivinä eri aikaan tai peräkkäisinä päivinä ja summat ovat olleet täysin samat. Nämä siirryt päätyivät yksilöiden tilille, jotka hallinnoivat yrityksiä ja perustelut olivat lainan maksu osakkeenomistajalle. omistajalle muun muassa. Mm, nämä lainasopimukset oli tehty ilman kronologista järjestystä. Jotkut olivat vuodelta 2002, vaikka siirrot tapahtuivat vasta 2015. Ja lisäksi näitä siirtoja tehtiin useampana päivänä kahden yrityksen välillä ilman mitään perusteltua taloudellista syytä. Tässä yritetään keinotekoisesti nostaa yritysten liikevaihtoa ja alentaa veropohjaa. Verotustiedot näistä yrityksistä ja henkilön T-verotustiedot osoittivat, että yrityksen nettoarvo on alhaisempi kuin ne summat, jotka on siirretty yksilöille perusteluna lainan palautus. Tämä osoittaa, että on käytetty hyvin tyypillisiä rahanpesujärjestelyjä on siirretty esimerkiksi veronkierrosta tullutta rahaa kaupallisiin yrityksiin ja sitten ne on siirretty saman tien toisille tileille tai nostettu käteisenä. Perusteluna on käytetty esimerkiksi lainan takaisinmaksua. Yritykset ABC ja DRB ovat vieläkin henkilön T-hallinnassa ja välikätenä on henkilö Z ja kaikki yritykset siirtää näitä määrärahoja kierrosta on tehty sitä varten, että yritetään piilottaa todellinen edunsaaja hmm. ja aiheuttaa sellainen vaikutelma, että nämä siirrot ovat laillisia. Koskapa henkilö T on todistetusti tukenut jihadistisia liikkeitä Lähi-idässä, faktat todentavat, että määrärahat, joita saatiin ABC- ja DRP-yritysten taloudellisesta toiminnasta, ovat päätyneet terrorismin rahoituksiin. Samanaikaisesti nämä henkilöt Z ja T on jo ilmoitettu epätoivotuksi henkilöiksi Romaniassa. Tässä haluaisin nyt korostaa muutamia ajatuksia. Good fighting system against financing terrorism hyvä järjestelmä äh, terrorismin äh, torjumiseksi ja rahanpesun torjumiseksi äh, sisältää monia toimijoita, rahoituslaitokset, tiedustelupalvelut, syyttäjän laitokset, poliisi, rahanpesun tutkijat, tarvitaan selvitystä, tutkintaa ja syyttämistä. Haluaisin korostaa muutamia teesejä, jotka liittyvät terroristirahoituksen rahoituksen ähm, tutkimiseen. Terrorismi ei toimi ilman rahaa ja tutkimukset ja syyt jotka liittyvät terrorismiin, niissä pitää olla mukana myös terrorismin rahoitus. Rahavirtojen selvittäminen voi auttaa meitä selvittämään terroristijärjestöjen rakenteita. Rahanpesu, tutkinnat ovat hyvä lähtökohta terrorismitutkinnoille mutta ei tarvita liikaa tietoa, vaan pitää keskittyä rahanpesussa suuriin tapauksiin. On tärkeää kouluttaa rahanpesututkijoita terrorismin rahoituksesta ja terrorismin tutkijoita rahanpesukysymyksistä. Ei pitäisi tehdä eh, eroa ennaltaehkäisyn ja eh, ja tukahduttamisen välillä, vaan pitäisi olla yhteistyötä. Kiitoksia. Kiitoksia. Rova ah, aina jää niin vähän aikaa esittää näitä tärkeitä puheenvuoroja. Kiitoksia paljon. Seuraavaksi puheenvuoron saa Petro Seixas Felicio, Felicio, joka johtaa yksikköjä, jossa käsitellään taloudellisia rikoksia Europolissa. Hän ei ole pelkästään poliisi, hän on myös juristi, tekee työtä Europolissa. Hänellä on siellä yksikön päällikön tehtävä, joka on eri, erikoistunut talousrikoksiin, väärentämiseen, korruptioon ja niin edelleen. Hänen osallistumisensa paneelissamme tuo valaisee varmastikin tätä asiaa, joka on hyvin monimutkainen analysoitava. Saatte puheenvuoron maksimissaan kymmeneksi minuutiksi ja pyydän, kiitän vielä, että tulitte paikalle. Chairman, good morning. Kiitoksia puheenjohtaja. Hyvää huomenta. Kaikki on hienoa edustaa täällä Europolia. Johdannossa niin haluan antaa hiukan kontekstia ja keskittyä kolmain asian, mitä tiedämme terrorismin rahoituksesta, mitä me tiedämme alpetoksista ja miten arvioidaan alpetosten osuus, joka käytetään terrorismirahoitusten, joten tiedämme rahoituksesta, mitä jo täällä mainittiinkin, että tämä on ratkaiseva kysymys kaikille terrorijärjestöille niiden pitää selviytyä hengissä. Ne tarvitsevat jatkuvasti isoja summia rahoitusta. Tämä on niin tärkeää terroristijärjestöille, että 90 prosenttia kaikista uusista terrorijärjestöistä ei koskaan selviydy yli ensimmäistä vuottaan, koska he eivät vaan saa niin suurta määrää rahoitusta kuin jatkuvasti tarvitaan. Tutkimuksessa jopa mainitaan, että Al-Qaida esimerkiksi ei voi selvitä neljä viittä viikkoa enempää, ellei saa uusia varoja, koska nämä, näillä järjestöillä ei ole mitään <clears throat> varoja tai talletuksia, niin jatkuvasti rahaa järjestelmänsä, koska ne käyttävät sitä maksaakseen palkkoja. Sitten toinen asia, jonka tiedämme terrorist terrorijärjestöistä on, että suurin osa varoista, joita he tarvitsevat, saa, he voivat pitää nämä työryhmät toimintakykyisenä, mutta suurin osa menee palkkoihin kuitenkin, sitten logistiikkaan, matkoihin, sitten koulutukseen, propagandaan, rekrytointiin ja myös korruptioon ja sosiaaliturvan väärinkäytöksiin. Vain 10 prosenttia varoista, jotka terroristit saavat, käytetään vain operatiivisiin toimiin. Joten näitä asioita olemme saaneet selville, mutta emme esimerkiksi tiedä kuinka paljon tällä hetkellä EU-sta eh, e saadaan rahoitusta terrorijärjestöille tällä hetkellä. Emme tiedä, mutta kun ajatellaan tutkimuksia, voimme varmulla osoittaa, että huomattava lisäys on kuitenkin tapahtunut. Kun katsotaan taaksepäin, vuonna 2005 tutkimus osoittaa, että arvioitu 80 miljoonaa dollaria on joutunut uskonnollisen terrorismin käsiin sitten tästä eteenpäin 2005 tämä olikin jo yksi miljardi eh, dollaria 2005-2016 Tällaisia tutkimuksia ei nyt ole, mutta meillä on kuitenkin arvioita siitä, minkälaisia budjetteja pääterrorjärjestöillä on, joten tämäkin määrä kyllä on kasvanut. Esimerkiksi budjetin voi olla 50-500 miljoonaa dollaria vuodessa, usein valtiorahoituksesta alkaa Tällä hetkellähän se on vähän vähemmän aktiivinen, noin 50 miljoonaakin vuodessa sitten ISIS 2015 ne mainostivat, että heillä budjetissa oli kaksi miljardia dollaria ja sitten resurssit ja alueet on, he myyvät luonnonvaroja, öljyä ja niin edelleen, jota on voitu arvioida, että budjetti on vähentynyt huomattavasti, koska he ovat menettäneet alueitaan ja nyt ehkä ollaan vain 20 prosentissa. Nämä luvut kuitenkin osoittavat, että huomattavaa lisääntymistä on ollut rahoituksessa ja ne järjestöt saavat helpommin rahoitusta. Toisaalta tämä tulee alvapetoksiin, mitä tiedämme arvonlisäpetos, arvonlisäveropetoksista. Kaikkein suurimpia petoksia, mitä EU-sta tietenkin löytyy. Tämä tulee niiden arvoon. Nämä luvut ovat käsittämättömiä joillekin kansalaisille, jotka elävät täällä Euroopassa. Meillekin tämä on hyvin vaikea, vaikka tämä on meidän asiantuntemu tutkimusaluettaan, aluetta on vaikea saada selkeää kuvaa, mistä on kyse. Ja nämä, tämä on rahaa, mitä otetaan pois vain Euroopan kansalaisilta, vaan se suoraan annetaan järjestäytyneelle rikollisuudelle. Se on huono asia kahdellakin tavalla. Näitä rahoja ei panosteta peruspalveluihin, oikeuteen, turvallisuuteen, koulutukseen, terveyteen. Ja ne annetaan järjestäytyneille rikollisryhmille, jotka tekevät, investoivat, tekevät lisärikoksia, hyödyttävät itseään huumekaupalla ja niin edelleen harjoittavat korruptiota petoksia ja käyttävät rahaa tähän tai investoivat laittomaan talouteen, ei sekään ole hyvä asia, koska tämä vääristää oikeaa taloutta, koska loppujen lopuksi sitten yritykset, jotka tuottavat parhaimpaan hintaan tuotteita, vaan ne yritykset, jotka saavat tukea näiltä rikosjärjestöiltä. Mistä Suomesta oikein puhutaan? 2016 viimeinen tutkimus kertoi, että alvaje, siis ero kerättyjen alverojen ja sen välillä, mitä olisi pitänyt saada vuodessa, oli 160 miljardia euroa vuodessa. Tänä vuonna pelkästään EUn budjetti oli 155 miljardia Siis tämä vaje oli, jos voin maksaa koko EUn toiminnan. Tietenkin ALV-vaje ei ole vain äh, karuselpetoksista ja muista. Me arvioimme tämän olevan 60 miljardia euroa vuodessa. Siis 60 miljardia euroa on valtava, valtava summa. Kuinka paljon tästä itse asiassa sitten käytetään terrorismin rahoitukseen? Olisipa minulla tämä luku, mutta meillä ei ole lukua. Uskomme, että uskottavia tutkimuksia ei ole, että saataisiin tarkat luvut. Mutta tiedämme kuitenkin, että terrorismin rahoitus, alpeetokset ovat monimutkaisia, salattuja kysymyksiä mitä on vaikea tutkia, vaikea ymmärtää. Ja jotkut ihmiset yrittävät yksinkertaistaa asioita, että ok, ALV-petokset aiheuttavat miljardeja ja terroristit tarvitsevat tällaisia summia, joten tässä täytyy olla jonkinlainen yhteensä. Kaikki nämä rahat jollakin tavalla joutuu terrorismin vastaan. terroristin käsiin. Emme usko, että näin kuitenkaan on. Miksi emme usko? Me perustamme toimintamme kollegojen työhön, jotka tutkivat terrorismin rahoitusta ja niiden työhön, jotka tutkivat arvonlisäveropetoksia. Siis me tiedämme jo useista eri tutkimuksista viime vuosilta, mitkä ovat päälähteitä terroristeille rahoittaa itseään ja ajat en puhu vain laittomista kysymyksistä, koska laajustakin tapahtuu. Päälähteet olisivat huumekauppa, lunnasrahat kidnappauksissa, erilaiset verot, kiristykset, salakuljetus, ja sitten eri luokka, mihin ottaisimme petokset, kaikki petokset, vaarakaukset erityisesti. Joten ALV-petokset otettaisiin tähän toiseen luokkaamme ja kaiken kaikkiaan, kun ajatellaan kaikkia muita petoksia, joita terrorismit tekevät pankkeja vastaan, sosiaalijärjestelmää vastaan, vakuutuslaitoksia vastaan ja niin edelleen, niin meille tämä on olemassa oleva asia, mutta ei tämä ole niin valtavan suuri summa sitten paperilla. Miksi kerroin teille, että kollegat tekevät työtä arvonlisä veropetosten kohdalla. Näitä ryhmittymiä on tunnistettu. Kaikkein korkeimman tason ryhmät ovat harrastaneet tätä yli kymmenen vuotta, joten on normaalia, että jotkut yritykset ovat äh, tehneet rikoksia uudestaan. Ja sitten täällä mainittiin tutkimuksemme, tunnemme nämä ryhmittymät. Ne ovat ranskalais-israelisia ryhmiä, britti-pakistanilaisryhmiä, nämä operoivat jotkut, joskus EUn ulkopuolelta, on vaikea saavuttaa niiden, to, niitä, ja ne ovat toimineet näin varsin pitkään, ja ne jatkuvasti muuttavat hyödykkeitä, koska ne <laughs> ovat mukana ALV-verotuksessa, muuttavat pankkitilejä, joita käyttävät joskus, käyttävät erilaista missing trader-henkilöä. Siis ensin, että tämä missing trader siis Espanjassa, hän jotakin Ranskaan tai Belgiaan, ettei maksaa näitä veroja ja näin edelleen. edelleen näitä ryhmiä on ollut jo aika pitkään, niitä on tutkittu. Me tiedämme, että nämä korkean tason ryhmät, joita on vain 2 prosenttia kaikista ryhmistä meidän arvion mukaan, ne ottavat 80 prosenttia kaikista rikollisista voitoista. Tähän meidän pitää kiinnittää huomioon. Ne aloittivat elintarvikesektorilta, niin kuin kuulimme. Sitten siirtyvät metallialalle, kännyköihin, elektrisiin laitteisiin, ajoneuvoihin ja sitten he, ne keksivät energia-alan ja ymmärsivät, että oli paljon paljon helpompaa toimia tällä alueella, koska ei pitänyt lähettää enää mitään tuotteita minnekään muutaman kuun jälkeen, kuuka, vuoden jälkeen vain perustelivat laskut ja lähetykset, mutta sitten kun keksivät nämä palvelut, niin, niin tämä oli paljon helpompaa, koska mitään ei tarvinnut lähettää. Piti vain lähettää laskuja, <clears throat> ottaa maksu vastaan ja siksi täällä mainittiinkin jo päästöhyvitys. Hy- mm, petokset 6 miljardia vuodessa. Sitten on uusi tuote tullut, he ovat keksineet internetkommunikaatiot ja tähän liittyvät palvelut ja sitten soveltavat sitten arvonlisäveroa tähän. Nämä ovat rikollisia ryhmittymiä, ne tarvitsevat varsin syvällistä teknistä asiantuntemusta ja kontakteja. Siis nämä lahjakkuudet, niitä on hyvin vaikea löytää ja tietenkin on mahdollista, että islamistiset ääriliikkeet saavat olla, saattavat olla yhteyksissä näihin ryhmittymiin, mutta me olemme arvioineet, arvioineet että heidän määränsä on pieni. Kun ajatellaan, jo, hierarkia on siis johto, joka haluaa eniten voittoja, niillä on tieto, yhteydet, alkuperäinen pääoma, sitten on johtajat, johtotaso, jotka saavat kaikki muut tekemään työtä ja koordinoivat heidän työtään. Sitten on keskitaso, henkilöt, jotka toimivat yrityksissä, jotka, joita käytetään ALV-petoksi. Sitten alempi taso, ihmiset, jotka myyvät henkilöllisyyksiään, allekirjoittavat asiakirjoja varmistaakseen vain sen, että voidaan peittää jäljet. Ne tapaukset, joita tunnemme, yhteydet terrorismin rahoitukseen ovat olleet olemassa vain tällä keskitasolla, joten henkilöt, jotka toimivat yrityksissä, ja sitten alemmalla tasolla henkilöt, jotka myyvät asiakirjoja, allekirjoittavat papereita, asiakirjoja yleensä kertamaksua vastaan, koska suurin osa on esimerkiksi näitä vierastaistelijoita, ja he ovat niin paljon rahaa vaan kun, ennen kuin lähtevät. Ja sitten keskitaso yritysjohtajat yleensä, nämä henkilöt saavat vain pienen osuuden varoista, joka menee tämän yrityksen läpi kuitenkin. Siis eivät saa kaikkia varoja. Tämä menee siis korkeammalla tasolla johtajille ja huipputasolle. He saisivat noin kahdesta 10 prosentin nämä siis yritysjohtajat. Ja johtuen näistä pienistä, pienestä määrästä tapauksista, jotka tunnemme, ja koska tunnemme nämä rakenteet, niin sanoisimme, että vain pieni osa ALV-petoksista joutuu terrorismin No onko tämä sitten asia, josta ei pitäisi, pitäisikään olla huolissaan, koska tämä on pieni osa vain koko summasta? No enpä usko. Meidän pitäisi olla huolissamme ja on tärkeää, että pidämme tämän kuulemisen tänään. Kahdesta yksinkertaisesta syystä. E, yksi tästä jo mainittiinkin ja selitettiin. Ja nimittäin itse asiassa Tämä on helppoa, toi, tai siis voidaan tehdä halvalla terroristitekoja, siksi tartutaan vain 10 prosenttia näistä petoksista. 75 prosenttia, te mainitsitte nämä tutkimukset, 75 prosenttia kaikista hyökkäyksistä USAssa maksoi alle 10 000 euroa. Sitten viimeisin hyökkäys, joka tapahtui Talis äh, junassa, se maksoi 6 100 euroa. Sitten jos käytetään rekkoja tai veitsiä, niin silloin tällainen maksaa todella vähän. Jos katsotaan sitten aseiden hintoja, joita käytetään, esimerkiksi entistä Jugoslaavista nämä aseet ovat peräisin, noin 400 eurolla, granaatti maksaa 50 euroa, käsiase 150 euroa. Voimme nähdä, kuinka vaarallista tämä on. Toinen syy tietenkin puhdas matemaattinen syy, koska pienikin prosenttiosuus jostakin isosta summasta, kuten 60 miljardista, se on iso, iso määrä rahaa. Joten 0,5 prosenttia esimerkiksi 60 miljardista on 300 miljoonaa euroa. Joten kyllä, tässä nyt on jotakin huolenaihetta ja mielessä pidettävää. Olemme kulkeneet pitkän matkan vuodesta äh, New Yorkin terroristiskun jälkeen, mutta vielä on paljon jäljellä, mitä pitäisi tehdä uskoakseni, koska joka ikinen miljardi euro häviää pois EU-talouden vuodesta ja itse asiassa vain muutama muutamalla tuhannella pystyy tekemään jo laajamittaisen terroristihyökkäyksen. Joten johtopäätös on yksinkertainen, niin pitää parantaa järjestelmää, rikoksen havainnointi ja muutoin riski vain on aivan liian suuri. On hienoa olla täällä tänään paikalla. Kiitoksia, että Europol, kutsuttiin keskustelemaan tästä tärkeästä kysymyksestä ja mielelläni vastaan mahdollisiin kysymyksiinne. Kiitoksia teidän esityksestänne ja jatkuvasta yhteistyöstä Europolin ja valiokuntamme kesken. Seuraavaksi annan puheenvuoron Marius Christian Frunsalle, olkaa hy- joka johtaa Schwarzschild Capital-yritystä. Se tekee äh, rahoitustutkimusta. Hän on todellinen asiantuntija kansainvälisissä finansseissa ja on käsitellyt paljon talousrikoksia. Hänen asiantuntemuksestaan on paljon hyötyä, ei vain tältä kannalta katsottuna, vaan näin voidaan myös määritellä, millä tavalla yksityinen sektori, aivan erityisesti pankit, äh, voivat tukea sääntelyitä tällä alalla. Teidän suosituksistanne tulee olemaan suurta hyötyä meidän työssämme ja se on kaikki varsin tervetullutta. Teilläkin on puheenvuoro, joka voi kestää maksimissaan 10 minuuttia. Eh, Kiitoksia. Puhun mieluummin englantia. Joten puhun terrorismista mutta hyvin eri tavalla. Ryhdyin tutkimaan vähän laajemmasta näkökulmasta, mitä arvonlisäveron kohdalla tapahtuu ja myöskin järjestäytynyttä rikollisuutta sen jälkeen, kun meillä on ollut päästömarkkinat ja petoksia niillä ja on suuri muutos siinä, miten terrorismi toimii, ja tämä muutos tapahtui vuosien 2000-2010 välillä. Käännekohta oli todennäköisesti, kun 2003 tuli Patriot Act. Kaikissa pankeissa ja rahoituslaitoksissa ryhdyttiin katsomaan, mitä tapahtuu suurissa siirroissa, rahansiirroissa veroparatiisien välillä ja ähm, myöskin kansainvälisesti. Tämä tarkoitti, että suuri raho, äh, suurien terroristijärjestöjen rahoituksesta tuli hankalampaa. Lockerbie ja äh, syyskuun 11 hyökkäykset ovat sellaisia, että siihen tarvitaan hyvin paljon rahoitusta, äh, joka tulee useista maista. Nyt meillä on uudenlaista terrorismia, jota minä kutsuisin uberterrorismiksi. terrorismiksi Siinä terrorismi on uberisoitu, eli eh, yritän tässä nyt vain verrata tätä uusiin trendeihin digitaalisessa eh, taloudessa. Tämä tarkoittaa hajautettua toimintaa eh, ja myöskin edullista toimintaa, halpaa toimintaa. Hajautetulla tarkoitan sitä, että ei ole mitään hierarkista rakennetta, kuten esimerkiksi Al-Qaidan ensi vuosina on ollut tai Hisbollahissa tai Irlannin separatistiarmeijassa on ollut. Eli mm, järjestö toimii eri tavalla. Miten se sitten toimii? Se toimii mm, niin, että tämä mm, on terroristiverkosto. Sitä voitaisiin kutsua vielä jopa sosiaaliseksi terroristiverkostoksi. On henkilöitä Ruotsista, Tanskasta, Yhdistyskuningaskunnasta, Belgiasta. Jos he ovat kiinnostuneita toimimaan väkivaltaisesti tai eivät, he voivat asosioitua ilman, että mikään korkeampi hierarkia rankaisee heitä siitä. Miten tämä rahoitus sitten toimii? Miten tällainen verkosto rahoittoituu? Suuri muutos Uber-terrorismissa on se, että ei tarvita enää keskitettyä toimintaa, ei tarvita Persianlahden rikkaita perheitä, jotka lähettävät rahaa Eurooppaan tai Yhdysvaltoihin, vaan rahoitus kerätään lähialueelta siellä, missä terroristihyökkäykset tapahtuvat. Lisäksi Uber-terroristit käyttävät halpaa terrorismin muotoja on siirretty kalliista operaatioista, kuten syyskuun 11 hyökkäykset, halpoihin hyökkäyksiin, kuten esimerkiksi Bataklanin hyökkäys. Tämä on suuri muutos. Ja lisäksi ollaan siirtymässä hyvin vakavista hyökkäyksistä vähemmän vakaviin hyökkäyksiin, joilla on suuri mediavaikutus. Miten tämä sitten rahoitetaan? On veropetoksia, etuisuuspetoksia, hakemuspetoksia, kryptovaluuttojen louhintaa, lainoja jos otetaan, tässä on ver, vertaan vanhaa ja uutta terrorismia. Tässä on klassinen terroristijärjestö, Breton, Bretanien vallankumousarmeija ja sitten toisella puolella on ISIS, joka käyttää tätä uutta menettelyä. Erittäin mielenkiintoista katsoa tätä. Jos syntyy Bretanien Ranskaan, niin todennäköisemmin liittyy isikseen kuin Bretanien vallankumousarmeijaan. Ja suurin muutos on se, että jos ennen terroristit tekivät, e, osallistuivat järjestäytyneeseen rikollisuuteen, ihmiskauppaan, asekauppaan, niin tendenssi on toisinpäin. Järjestäytynyt rikollisuus yrittää ottaa yhteyttä terroristeihin yksinkertaista syystä poliisiviranomaiset ovat leikanneet poikki järjestäytyneen rikollisuuden perinteisiä väyliä, eli rikolliset, jotka eivät mistään ideologisesta syystä ole mukana terrorismissa, haluavat olla yhteydessä terroristeihin. He liikkuvat Irakissa ja Syyriassa, jossa on joitakin turvasatamia, vähemmän veroviranomaisia, poliisiviranomaisia ja niin poispäin. Tämä on suuri muutos. Mennäänpä sitten tämän kuulemisen pääaiheeseen, nimittäin arvonlisäveron. Muutama vuosi sitten tutkin Euroopan parlamentin eh, puolesta eh, Euroopan puuttumisen kustannuksia. Suurin asia, joka ehkäisee Euroopan integraatiota, on arvonlisäveron vaje. Arvonlisäverojen vajeen pienentäminen lisää integraatiota. Tämä arvonlisäverovaje on tällä hetkellä noin 16-18 prosenttiin kaikissa eh, jäsenvaltioissa, 28 jäsenvaltiossa. Eh, tämä on rakenteellinen kansallisten budjettien rahoitus. Jos eh, puhutaan tästä, niin on myös tämä vaje. Se lasketaan satoina miljardeina. Miksi näin? Miksi arvonlisävero? ALV valitaan, koska se on yksinkertainen valtainen käyttää. Sitä voidaan hyödyntää helposti. Näissä terroristien sosiaalisissa verkostoissa ihmiset jakavat kokemuksia, asiaa, jota on kokeiltu Tanskassa. Sitä voidaan käyttää myös Espanjassa, sitä voidaan siirtää toisille oikeudenkäyttöalueille. millaisia lukuja oikein arvioimme? Tämä oli paneelille esitetty kysymys. Jos katsomme eh, Ruotsia, Belgiaa ja Tanskaa, jossa on suurimpia ALV-petostapauksia, jos me sen ekstrapoloimme, niin me saamme aikaan noin 420 miljoonaa euroa ja tässä ei nyt sitten lasketa näitä klassisia suuria siirtoja, joilla rahoitetaan terrorismia. 420 miljoonalla eurolla siis rahoitetaan Uber-terroristeja. Monet ihmiset, jotka ovat mukana tässä ALV-petoksessa, ovat Pohjois-Afrikasta, Aasiasta tai Lähi-idästä, jossa kaupankäynti on perinne kaupan käynti ja liikkeiden avaaminen on juurtunut kulttuuriin, joten tämä on hyvin helppo tie kulkea. Terroristit tarvitsevat uutta verta, mutta myös ALV-petoksissa tarvitaan uutta verta, jos on kerran paljastunut ja leimaantunut johtajaksi, joka ei pysty enää toimimaan, niin sitten on löydettävä uutta verta. Miten äh, tämä äh, rekrytointi tapahtuu? On leirejä, joissa ihmiset kokoontuvat, joissa äh, vaihdetaan näkemyksiä, mielipiteitä. Suurin osa terroristeista on uskonnollista terrorismia ähm, islamissa ja ääri-islamin muodossa, kuten vahabismissa ja salafismissa, osa hallituksen määräämistä veroista, kuten ALV, ne eivät ole uskonnollisten johtajien hyväksymiä. He sanovat, että uskonnollinen vero on maksettava ensin ja se, mitä, verolle, mitä valtiolle maksetaan, ei ole tärkeä. Zakat on tärkeämpi kuin ALV. Ja sitten viimeisenä suhde järjestäytyneeseen rikollisuuteen on jonkinlainen yhteys arvonlisäveropetosten tekijöiden, terroristien ja järjestäytyneen rikollisuuden välillä. Järjestäytynyt rikollisuus etsii uusia turvasatamia, uusia tapoja välttää poliisiviranomaisten mielenkiinto ja tämä on yksi sellainen turvasatama. Mitä sitten voidaan tehdä? nyt on aika paradigman muutokselle siinä, miten terrorismia ja rahoituspetoksia tutkitaan. Tällä hetkellä on hyvin paljon siiloja. Tämä suuri palapeli, jossa on hyvin pieniä paloja, sitä kokoaa suuri määrä eri viranomaisia ja tärkeää on jakaa kaikki tieto, pitää olla tiedusteluviranomaisia, virastoja sekä yksityisiä että julkisia äh, rahoitustiedusteluyksiköitä pankeissa, sitten tarvitaan veroviranomaisia ja tulliviranomaisia, jotka tutkivat. Tätä ei voida tutkia ALV-petoksia yhdä täältä, järjestäytyntä rikollisuutta toisaalta ja sitten vielä terrorismia. Täytyy olla tällainen rajat ylittävä lähestymistapa. Ja viimeisenä asiana yberterrorismi on globaali uhka kaikille. Aina on poliittisia jännitteitä, mutta jos otetaan Isiksen kaltainen poliittinen järjestö, niin operaation toiminta-alueilla suurin osa on Venäjää puhuvia äh, alhaisen tason sotilaita, jotka tulevat Pohjois-Afrikasta tai muualta, jotka etsivät äh, ihmiset, jotka ovat vastuussa rahoituksesta tai logistiikasta, tulevat Euroopasta. Äh, siksi on tärkeää, että että eri alueiden viranomaiset yhdistyneestä kuningaskunnasta, EU-sta, Yhdysvalloista ja Venäjän federaatiosta pystyvät jakamaan tehokkaalla tavalla tietoja. Ja tähän päätän puheenvuoroni. Kiitoksia. Eh, Kiitoksia, todella kiinnostavaa ja tästä oli paljon hyötyä meille meidän suosituksemme kannalta. Nyt haluan toivottaa tervetulleeksi ja antaa puheenvuoron kollegalleni Jessica, joka johtaa taksi kolme puheen työryhmää, nyt hän jatkaa puheenjohtajana. Kiitoksia, että tulitte paikalle. Thank you very much. Paljon kiitoksia. Huomenta. Aloitetaan keskustelu niin kuin aina. Ja kysymys, lotit ovat viisi minuuttia. Kysymysaika on minuutti maksimi ja loppuaika vastauksille jos aikaa jää, päästään jatkokysymys. Halutaan esittelijöillä. Täällä on taksi kolme esittelijöitä. Seuraavaksi EPP ja Luode Niedermayer. Paljon kiitoksia. Kiitos, että osallistutte tähän yhteiseen kokoukseen. Tämä oli erinomainen idea. Puhutte kustannuksista ja ongelmista ja niiden elimin elimin saamisesta. Ja tämä onkin kysymykseni. Haluatteko kommentoida ehdotettua ALV-uudistusta, missä määrin se auttaisi? Se on osa päivän toista kuulemista, mutta jos uskot, että tämä toimii, niin mielelläni kuulen sen. Ja sitten meillä on muita työkaluja tällä työn panemassa, joka on todellinen om- todellisia omistajia koskeva rekisteri joka kertoisi kukaan kuka. Lähes globaalit tiedonvaihto pankkitileistä on toinen asia. Missä määrin tämä auttaisi mielestänne? Ja sitten aikaisemmin äh, käteistransaktiot olivat läheisessä kytköksessä rikosten rahoitukseen, mutta omalla vuosisadallamme meillä on Uber terroristeja, missä määrin käteistransaktiot ovat vielä tärkeä riskitekijä. Kuka haluaisi vastata ensimmäiseen kysymykseen? Sessions. Well, thank you. Kiitos. Mitä ALV-järjestelmän uudistukseen tulee, muistuttaisin, että kun nykyjärjestelmä luotiin, sen piti olla tilapäinen järjestelmä – Se on ollut voimassa pitempään kuin odotettiin. Odotamme uudistuksia, haluamme, että ne vasta voimaan. Ja olen varma, että ne toimivat paremmin kuin nykyjärjestelmä, jonka virheestä olemme oppineet. Joten haluaisimme, että astuu voimaan mahdollisimman pian. Sen vain haluaisin sanoa. Sitten tulisi omistajia koskeva rekisteri. Se on tärkeä askel. Täytyy nähdä, miten se käytännössä toimii. Tolliset rikolliset käyttävät näitä yrityksiä tilejä. Ne yhä käyttävät bulvaaneja. Välikäisiä, jotka allekirjoittavat ja toimivat tällaisina omistajina. Ja rikolliset välttävät meitä. Tässä pitäisi olla kovat rangaistukset, jotta pankit, jotka ovat torjuntamassa, pyrkisivät selittämään, kuka todellinen omistaja on, hyödyn saaja on, eikä kuka allekirjoittaa paperit toivoisinpa sitten globaalit pankkitilien tiedonvaihto olisi todellisuutta, mutta meillä on yhä offshore-toimintaa ja veroparatiiseja, niitä käytetään kaikissa näissä valtavissa petoksissa. Ne, jotka osaavat, käyttävät niitä edelleen hyväkseen ja välttävät EUn ja Euroopan lainvalvontayhteisön toimintaa. Me emme pääse tähän tietoon, kun olemme päässeet ajasta on kulunut 6-8 kuukautta ja rahat ovat jo hävinneet. Ne ovat kiertäneet toiseen veroparatiisiin. Ja sitten taas menee puoli vuotta ja sitten me mennään taas eteenpäin. Ja tutkinnoissa aikataulu ei silloin pidä. transaktiot, kyllä rahan pesuun ja terrorismin rahoittamisen kannalta raha on, käteinen raha on yhä kuningas. Helpoin, anonyymi tapa siirtää raha on käteinen. Näemme yhä käteisen matkalaukkujen täyttävän käteisistä. Kannatamme kysymys tästä 400 euron setelistä. Arvo on korkea, volyymi on pieni. Matkalaukku on saa 4-5 miljoonaa euroa. Tämä näemme yhä koko ajan lentokentillä eurojolla. Tätä pilotellaan kaikkialle laukkuihin, karamelleihin, tietokoneeseen, ruokaan, karkkipatukoihin. Yleensä järjestäytynyt rikollisuus yleensä käyttää tätä, mutta luultavasti myös terrorismi. Yeah, very briefly, please. Ihan lyhyesti. Um, thank you. Kiitos. Haluaisin vain lisätä kaksi asiaa käteisestä suurin yleisin piirre tässä espanjalaisessa verkostossa jonka johtaja juuri pidätettiin Espanjassa. Hänet pidätettiin kerran, koska hän oli 100 000 euroa käteisenä mm, mukanaan, kun hän matkusti Espanjaan. Joten käteinen on kyllä tärkeä asia. Ja sitten nämä todelliset edunsaajat. Minä äh, olin, äh, tutkin verkostoa, jossa oli kyse vierastaistelijoista ja kaikki paperit äh, osoittivat yhteen henkilöön. Ja Yksi sekeistä oli yhdistetty pankkitiliin, joka kuului henkilölle, joka oli keskeinen tässä petosverkostossa. Eli oli vain yksi tällainen linkki, joten todellisten edunsaajien tiedot olisivat hyödyllisiä, mutta eivät auttaisi täysin. Rahat. Would like to, uh... Kiitoksia. Haluaisin vastata äidinkielelläni, koska <clears throat> johtuen keskustelun teknisestä tasosta, niin se on minulle parempi. Kiitos. Ensimmäinen kysymys, edunsaajien rekisteri äh, Haluttaisin, olisi hyvä, jos näiden rekistereiden yhteystä, yhteyttä vahvistetaan. Jos ei tällaista vaihtoa ole, niin silloin äh, ei pysty, pysty torjumaan kansainvälistä terrorismia, joka ylittää äh, rajat. Tutkijoiden tulokset ovat silloin hyvin vähäiset. Siksi olisi hyvä, että jokainen jäsenvaltio äh, panisi täytäntöön direktiivin, joka äh, vaatii näitä, näitä näiden rekistereiden jakamista. Valitettavasti Romaniassa tilanne ei ole vielä hyvin paljon puutteita. Vielä toivottavasti vuoden 2018 aikana meillä on mahdollisuus hyödyntää tätä toisten edunsaajien rekisteriä ja saada näitä tietoja. Mitä tulee sitten maailmanlaajuiseen tiedonvaihtoon, meidän on huomioitava jokaisen jäsenvaltion syyttäjän laitos erikseen syyttäjän laitoksen aseet eivät ole eh, samalla tasolla ja ehkä meidän pitäisi harmonisoida näitä eri toimintatapoja. Kiitoksia. Thank you very much. Eh, well, we... Paljon kiitoksia. Liikaa kysymyksiä ei pidä esittää liian monelle puhujalle. Muuten emme pysy aikarajoissa. Nyt SNDn esittelijä. Kiitos. Jeppe Kuful eh, Paljon kiitoksia. Lyhyesti. Ja kysymys tanskalaiselle Boelkiaille kirjallisessa vastauksessa sanot, että yhteistyö veroviranomaisten, tällaisen poliisin tiedustelupalvelut ja veropoliisin välillä kärsii byrokratiasta. Ja Tanskassa ymmärtääkseni on tällainen ministeriöiden välinen ryhmä, joka ratkaisee tällaisia ongelmia. Voitko kertoa käytännön esimerkkejä siitä, miten tunnistitte tämän byrokratiaongelman, joka johti tehottomuuteen? Ja sama kysymys Europolille siinä mielessä, että meillä on tämä keskustelu, että jos, minkälainen alusta meillä voi olla tiedonvaihdon vahvistamiseksi ja tiedonsaannin helpottamiseksi Euroopan tasolla. Näemme, että tapahtumat tapahtuvat monissa maissa, että me tarvitsemme e byrokraattisen verkoston. Kiitos. Kiitos, Jari Elkia. No, kuvasin juttua tätä tanskalais-espanjalaista verkostoa. ALV. Petokset alkoivat 2011 ryhmä tanskalaisia jihadisteja, jotka matkustivat Melijaan. Heitä Tanskan tiedustelupalvelu oli seurannut vuosi 2006. Matkustivat Espanjaan 2008. Petokset alkoivat 2011. 2014. Tanskan viranomaiset alkoivat saada informaatiota näistä ihmisistä. Mutta e- ensimmäiset tiedot näistä rikoksista Tanskasta tulevat e, tästä rahoitustarkastukselta. Ja he olivat saaneet tietää tästä kesäkuussa 2013. Sitten oli poliisit, jotka tutkivat tällaista Tosta on tietoa tammikuussa 2014 avainyrityksestä. Tanskalainen ryhmä pidätettiin 2015 ja 14 äh, toukokuussa. Ja Garja Sivil lähti tietoja Tanskaan ja maaliskuussa 2015 talouspoliisi Kertoo tiedustelupalveluille tästä petoksesta. Silloin he eivät tienneet, että tiedustelu oli tiedot tästä ryhmästä vuodesta, vuodesta 2006 lähtien ja 2015 sen lopulla Tanskan veroviranomaiset ilmoittivat ryhmästä poliisille, jotka halusivat poliisitutkinnan petoksesta. Tavallinen poliisi kysyi tiedustelupalvelulta tietoa tästä ryhmästä, mutta ei koskaan saanut mitään tietoa. Tämä kertoo siitä, miten byrokratia häiritsee tutkintaa, joka olisi voinut alkaa paljon aikaisemmin, jos poliisi- ja tiedustelupalvelut olisivat jatkaneet tietoa. Päätökset jatkuvat vuoteen 2016, kunnes tämä tanskalais-espanjalainen verkko purettiin. Kun tämä oli 100 000 euroa käteisenä pidätettiin viime vuonna Espanjassa. kertoo sitten, miten byrokratia hidastaa tutkintaa. Kesar Sessions. Bureaucracy, silos. Byrokratia, siilot, yhteistyön puute, näihin alueisiin pitää keskittyä. Niin tästä ensimmäistä liikkeelle lähtenyt rahanpesukeskuksesta Europolissa. Meillä on projekti, niin kuin tiedätte, ehkä olemme jo jonkun aikaa. Meillä on tällainen FIU-verkosto, jossa on mukana jäsenvaltiot. Niillä on oma verkostonsa, ne tekevät työtä keskenään, joten aloitimme tämän projektin jotta saatiin verkosto mukaan Europolin myös niin, että korkea, korkeammalla tasolla Europolissa voimme lopultakin tehdä tällaisia diagonaalisia ristintarkistuksia tiedosta, joita saadaan FIU-yksikköjen kautta jäsenvaltiosta ja sitten poliisitutkinnat toisessa maassa, koska näitä tietoja ei koskaan ole ristiin, jos mitään ristin tarkastetaan, niitä ei huomatakaan. Meillä on kuitenkin vielä pitkä tie siitä, että meillä on tällainen visio asioista, jotta saadaan sellaista tietoa, että kaikki rahanpesu selvityskeskuksen tiedot on saatu, koska me tarvitsemme kansallista tietoa ja meidän pitää tarkistaa ristiin nämä asiat ja saada poliisitiedot myös kaikista jäsenvaltioista. Se olisi, se olisi tärkeää. Näin voidaan tarttua moniin kysymyksiin, ei vain alvrikoksiin, vaan myös muun raho- rikollisuuteen varhaisemmassa vaiheessa. Tämä on ollut vaikea prosessi on, tähän liittyy monia teknisiä ongelmia, poliittisia myös, joten meidän pitää pystyä tutkimaan enemmän, että saisimme jotakin tällaista aikaan Europolissa, jotta varmistamme sen, että kaikki tiedot, joita olemme keränneet eri yksikköjen kautta, niistä voidaan todellakin hyödyllisesti käyttää keskityllä tavalla ja sitä voidaan analysoida yhdessä ainoassa toimintapaikassa. Mitä tulee ALV-petoksiin, poliisin ja veroviranomaisten tarvitsee tehdä yhteistyötä. Tämänhetkinen järjestelmä, joka meillä on, ei ole yksi parhaimmista. Johtuen verosalassapitosäännöistä tapahtuu niin, että poliisi voi havaita näitä epäilyttäviä transaktioita vain viime vaiheessaan tapauksissa. Näin on ollut joskus vuosia, että näitä asioita on tutkittu vero, viranomaisten toimesta ja vasta myöhemmin sitten tästä tämä havaitaan ja sitten kerrotaan poliisille ja sitten Europol voi puuttua. Siis esimerkkejä tulee jäsenvaltiosta näistä yhteisistä poliisi, vero, palvelu, työryhmistä siellä, eikä sitä, miten, tähän ei liity enää verosalaisuus. Ja me kehottaisimme, että jokaisessa maassa olisi erikoistuneita yksikkö, yksikkö, jossa tutkitaan alvipetosten estämistä. Mukana olisi verohallinto, poliisi ja uskon, että tässä tarvittaisiin myös erilaisia erikoistuneita syyttäjiä, syyttäjiä ja tuomareita, koska nämä asiat ovat hyvin monimutkaisia, jos itse ei ole asiantuntija. Please. Thank you. Um... Kiitos. liittyen eh, niiden väylien byrokratisoitumiseen, joiden kautta eh, tiedustelutietoon pitäisi päästä eh, tutkijoille. Meillä on FIU Net, se on järjestelmä, joka toimii, se on proaktiivinen järjestelmä, jonka kautta rahoitustiedot välittyvät tutkijoille hyvin nopeasti. Tämä tieto voi siis päästyä nopeasti tutkijoille ja tarkoitan tässä erityisesti ainoastaan syyttäjiä ja poliisiviranomaisia paljon nopeammin kuin tiedot jotka voivat, tulevat kansainvälisten äm, oikeusapupyyntöjen äh, kautta. Tiedetään, että äh, kansainväliset oikeusapupyynnöt kestävät hyvin kauan äh, johtuen ihan objektiivisista syistä. Ja sen takia tutkijat eivät välttämättä halua tietoa pyytää meidän täytyy tutkijoina nopeasti saada tietoja ja FIU-netin kautta saamme niitä, mutta nämä tiedot, joita saamme FIU-netin kautta, eivät ole todistusainekelpoisuja. Meidän täytyy siis todistusaineisto saada näiden kansainvälisten oikeusapupyyntöjen kautta. Tämä on ongelma. Vaikka me saisimme nämä tiedot erittäin nopeasti ja pystyisimme käyttämään niitä operatiivisesti, niin emme pysty käyttämään niitä prosesseissa. Niitä ei voida e, esittää tuomarille todistusaineistona. Siksi meidän on käytettävä kansainvälistä oikeusapumenettelyjä ja nämä menettelyt kestävät hyvin kauan. Kiitoksia. Aika myös. Paljon kiitoksia. Yksi kysymys. Ajatellen, kuinka valtavasti ALV-petokset maksavat EU-budjetin verran ja sen verran menee rikollisille. Miksi Euroopan hallitukset eivät ole hyväksyneet ALV-uudistusta, jota komissio ehdottaa? Miksi jotkut Euroopan hallitukset vastuuttavat? Onko mahdollista, että jotkut Euroopan hallitukset olisivat rikollisten taskussa? Meillä on niin voimakkaita rikkaita ja kaikkihan on siellä mahdollista. Miten me voimme selittää tämän jäsenmaisten vastustuksen, miten, miksi ne eivät halua sulkea tätä polkua rikollisilta? Hallituksella on tällaista turvallisuusretoriikkaa, mutta ne eivät sitten tällaisia ratkaisuja ja ja tuki. Sitten kysymys käteisestä. Kuten herra Seixas totesi, se on erittäin tärkeä elementti täällä. Oli, tämä, oli tar- tämä oli tarkoitus loppua, mutta jotkut maat printtaavat paljon enemmän käteistä Täällä Luxemburgin pääministeri, mä kysyn häneltä. Luxemburg on yksi juttu, mutta se ainoa tapaus. Miten tämä toimii? Ja se vasta kertoo kryptovaluutoista, puhutte niistä osemmassa jäsenvaltioissa, jotka ovat offshore-jäsenvaltioita, kuten Malta, mutta ei vain Malta. Ne mainostavat itseään myöskin kryptorahabisneskeskuksina. Mitä se merkitsee? Kuka haluaa ensimmäisen kysymykseen? Kuka haluaa spekuloida? Aika ei ole paljon. Ja e- sen ensimmäisellä vapaaehtoista käteisestä. Yeah, well, we will come to crypto, well, but I, I... Otetaan kryptoajallaan. Voisin kyllä vastata tähän kysymykseen, joka minulle esitettiin, ja se koski kryptovaluuttoja. Yeah. Oh, Crypto. Okay. So, uh... Niin, hyvä. Kuten te tiedätte, kryptovaluutta on alaluokka digitaalisia valuuttoja. Digitaalisia valuuttoja oli jo 90-luvulla ja 90-luvun alussa, paitsi PayPal, kaikki muut alustat suljettiin rahanpesun vuoksi. Kryptovaluutasta puhutaan paljon, mutta ihmiset eivät oikein tiedä, mistä on kyse. On 150 kryptovaluuttaa olemassa tällä hetkellä ympäri maailmaa, 249 kansakuntaa, mutta alle 240 kryptovaluuttaa. Täällä Euroopassa on vain 4-5 tällaista, mutta meillä on 1500 valuuttaa, joten voidaan kysyä, miksi tarvitaan näin monia valuuttoja, mitä ihmiset tekevät näillä kryptoilla sitten. On syytetty siitä, että rikokset toimisivat näin, niin miksi terroristit toimisivat tällä tavalla, koska tässä harjoitetaan louhintaa, siitä saa voittoja. Kryptovaluuttien kohdalla kun on mukana tässä kryptovaluuttajärjestelmässä, silloin saa voittoa. Jokainen voi näin kerryttää rahaa ja fyysisenä henkilönä ei tarvitse olla rekisteröitynä yrityksenä voidakseen mm, kaivaa kryptovaluuttoja, ehkä poikkeuksena maalta Malta ja Baltian maat, mutta itse asiassa kuka tahansa voi toimia omasta tietokoneestaan käsin. Jos joku kysyy, mistä rahat ovat peräisin, mistä sait nämä tulot, niin öö, voidaan louhia monerovaluutta tai muita. Tämä on ensimmäinen asia, että tämä on lähde siis. Sitten toinen seikka, voi siirtää rahaa oikeastaan kaikkialla maailmassa ilman että on pankkiasetus mukana, eikä sitä valvota. Ja kustannukset, jotka liittyvät siihen, että siis vaihdetaan krypto käteiseksi seteleiksi ja niin edelleen, niin se on noin 9 prosenttia vuonna 2014. Mutta tällä hetkellä monet ihmiset te, harjoittavat palvelutoimintaa kryptovaluutta-alalla. Voitte itse tutustua tähän paremmin ja miettiä, mitä se oikein tarkoittaa käytännössä. Kryptosta vai käteisestä? Um. Voin ehkä sanoa kryptovaluutasta jotain. Asiat muuttuvat nopeasti 2014, kun liittyen Europoliin sanoisin, että tämä on keksintö, ja, jossa ei ole mitään erityistä, mutta maailma muuttuu, terroristit muuttuvat. Ja on ollut pari juttua, joissa internetissä on käytetty rahoitusta, jotka on kytketty islamilaisen ekstremismiin. Ja siinä varat on lähetetty kryptovaluutoissa. Kolmas ja neljäs jutussa ei ole täyttä varmuutta, oliko kyse petoksesta vai ei, että käytettiin varoja johonkin muuhun tarkoitukseen. Kaivokset näitä mainostettiin ja on epäilyt, että jonkun verran varoja tätä tätä kerättiin. Ja sitten äh, on nähty, että terroristit jakavat keskenään erilaisia manuaaleja siitä, miten ostaa ja myydä näitä valuuttaja ja mitä hyötyä siinä on. Äh, ne ovat kiinnostuneita ja alkavat perehtyä siihen. Tämä on vasta aluillaan. Tämä on tällä hetkellä iso uhka. Mutta tämä alkaa ja siellä omistetaan aikaa. Näitä kuljettaminen on helppoa, ne ovat puhelimessa tai kartoissa tietokoneissa. Niitä voi ostaa ja myydä missä tahansa maailmassa. Ja jotkut vierastaistelijat käyttävät tätä siirtääkseen rahaa konfliktialueelle. Tämä on siis pieni juttu, mutta täytyy seurata tarkkaan. Tämä oli myös uutta järjestäytyneessä rikollisuudessa. Näemme, että Darknetissä rikolliset ovat käyttäneet tätä vuosia. Emmekä koskaan ajatelleet, että tämä siirtyisi valtavirta esimerkiksi Kolumbian kartelleihin, mutta näin kävi viime vuonna. Me näemme, että jotkut muutamat suurimmista Kolumbian kartelleista käyttävät kryptovaluuttoja niin, että saavat kauppataseen pysymään pystyssä, eli siirtävät Euroopasta rahaa Kolumbiaan. Jatkuvat teknologia ja kasvaa nopeaa viime vuosina. Ja tämä voi tapahtua myös terrorismissa. Uh, Kiinnostavaa. Ja toinen kysymys käteisestä halua puhua niin paljon, mutta käteinen on yksi lempi aiheesta, niin antaa mennä. Ikävä kyllä, vain vähän on muuttunut sen jälkeen, kun EKP kiitti päätöksensä. Siis haluttiin lopettaa 500 äh, euron setelien painon tätä vuoden loppuun mennessä. Tämä päätös meidän tietääksemme oli tämä, mutta tämä seteli jatkuu kuitenkin laillisena maksuvälinä ainakin 20 vuotta vielä, joten tämä ei ole muuttanut yhtään mitään, mitä tulee käytäntöön. Olemme jossakin tapauksessa nähneet, että rikollisen toiminnassa, koska he ovat kyllä ilmaisten tämän viestin. He yrittävät päästä eroon näistä seteleistä. He siis massiivisesti menivät pankkeihin vaihtamaan näitä seteleitä, joten tämä olikin hyvä tilaisuus löytää heistä, heistä joitakin sarkkiin. Jotkut ymmärsivät, että viestin toimivat aivan toisin myyvät 15 äh, prosenttia enemmän tästä arvosta, koska se on sieltäkin heille hyvä äh, investointi. He voivat kerätä niitä ja kuljettaa niitä, koska se on helppoa. Äh, pieni volyymi, iso arvo, joten vähän tässä on muuttunut. Tämä on edelleenkin pääkeino kuljettaa varoja rikollisten joukossa. Very much. Uh, Kiitos Alde. Um, I have Kiitos puheenjohtaja. Minulla on muutamia kysymyksiä liittyen työhöni kyberrikollisuudesta ja kolmansiin maihin liittyvistä aspekteista. Ensimmäinen kysymys Europolille. Miten prioriteetit ja tutkintavälineet muuttuivat viime vuosina, kun kyberrikollisuus on kehittynyt ja uudet virtuaalivaluutat ja eh, tähän lisäksi, että uskotteko, että uudet toimet, joihin komissio on ryhtynyt, esimerkiksi eh, rahanpesuvastaisen direktiivin uudistaminen ja uusi ehdotus arvonlisäverosta, menevät oikeaan suuntaan? Ja sitten vähän yleisempi kysymys. Kahdenvälinen sopimus, joka meillä on Norjan kanssa, se hyväksyttiin tämän vuoden helmikuussa neuvostossa. Hyödyn, on, tuleeko se olemaan hyödyllinen arvonlisäveron petosten vähentämiseksi? Ja voisitko tämä olla lähestymistapa, jota voitaisiin hyödyntää muiden kolmansien maisten kanssa? Ja jos sanotte kyllä, niin sitten äh, kysymykseni kuuluu, että mihin maahan meidän pitäisi keskittyä. Kiitoksia. Euroopan. Kiitos kysymyksestä. Europol tekee työtä kyberrikollisuuden parissa kyber suhteen. Meillä on kyberrikollisuuskeskus Europolissa. Meillä on aika merkittävästi työvoimaa siellä. 140 työntekijää. Ja se ryhmänä kärkipäässä, jos lisää saisi, se olisi myönteistä. Yksi tarkastettavista kyberrikollisuuskeskuksessa olisi perehtyä kybervaluuttaan. He ovat palkanneet parhaita asiantuntijoita ja minä ja tiimini tarjoamme koulutusta. He käyvät jäsenvaltiossa, pyrkivät selittämään, mitä tapahtuu, mitä trendejä on. Ja heillä on manuaaleja, jotka toimivat referenssinä Euroopassa, mutta kaikkialla lainvalvonnassa. Se, se miten virtuaalirahasto valuuttoja voi tutkia, mikä on konteksti. Olemme jatkuvasti yhteydessä yksityisen sektoriin, joka on talousrikollisuudessa aina tärkeää. Uskon, että Euroopan tasolla olemme valmistautuneita. Ovatko jäsenvaltiot valmistautuneita? Siihen menee vielä aikaa, mutta pyrimme valmistautumaan tähän, koska tämä nyt on tuloillaan direktiivin muutosehdotukset olisi meille tervetulleita, koska meistä äh, kybervaluuttojen pitäisi toimia, ne pitäisi olla säädettyä samalla kuin pankit, niillä on asiakkaita, ne pitäisi olla ilmoitusvelvollisuus, niille pitäisi tunnistautua ja ne pitäisi raportoida kaikki epäilyttävät transaktiot, niin kuin pankkienkin. Meillä nämä uudet tiedonlähteet ovat perustavia Blockchainilla on kaikkea julkista, mutta siinä on hämellä vaan luku, joka on osata, ja kun meidän täytyy saada selville, kuka henkilö on luvan takana, ja meidän täytyy saada näitä yksityisiltä tahoilta tietoja. Samoin Norjan kanssa kyllä minä uskon, niin varmasti meillä saisimme laillettua yhteistyötä, koska saisimme välittömän kontaktia, voisimme kutsua heidät operatiivisiin kokouksiin. Pitäisikö tämä tehdä muiden maiden kanssa? Kyllä, mutta tämä ei ole Euroopan käsissä uuden astuksen myötä ja se päätös pitäisi tehdä täällä ja minä en ole pätevin puhumaan tästä aiheesta. Anteeksi. Haluaisitko kukaan kommentoida? Huh. Mitä tulee kryptovaluuttoihin, Tämä on ehkä hälytysmerkki. Nämä virtuaalisten valuuttojen transaktioalustat tämä, nämä saattavat tuottaa monien, monet voivat rikastua nopeasti ja monet toivovat tätä, tämän ihmisten unelma, että he rikastuvat yhdessä yössä, mutta meille tutkijoille tällaiset kryptovaluutta-alustat ovat ongelma yleisesti, joten tutkijoille syntyy useita ongelmia, erityisesti liittyen transaktion tekijöiden identiteettiin ja myöskin eh, niiden identiteettiin, jotka transaktioista hyötyvät. Olen vakuutunut siitä, että Euroopan alueen tutkijat ja myöskin Euroopan ulkopuoliset tutkijat eh, tota, tervetulleeksi mm, tätä määräystä viisi direktiivissä, jossa eh, mahdollistetaan se, että voidaan valvoa näitä transaktioita sanktioita kryptovaluuttojenkin kohdalla. Romaniassa Romanian kansallispankki on hälyttänyt näistä kryptovaluutoista ja sanonut selvästi, että nämä eivät ole mikään maksuväline. Jos puhutaan kansallisesta politiikasta tai, tai kansallisesta pankista, niin he eivät tietenkään pysty pysäyttämään tällaista kaupankäyntiä. Tämä on kaupallinen peli. Äh, tässä nyt tarvitaan kaikkien toimintaa. Kiitos puheenjohtaja. Kiitän myös äh, puhujia. Ensimmäinen asia. Äh, eivätkö asiantuntijamme ole sitä mieltä, e- että on erittäin tärkeää huomioida äh, ALV, tämä tosiseikka, että ALV-petokset, äh, äh, niiden käyttö terrorismin rahoituksiin, että tämä on kuitenkin hyvin vähäistä, tämä on hyvin pieni määrä. Ja millaisia suosituksia te teette, jotta voitaisiin paremmin kunnioittaa tätä? Meillähän on järjestäytyneen rikollisuuden torjunta, mafiarikollisuuden torjunta. Tähän suuret tutkijat ja syyttäjät ovat keskittyneet hyvin paljon. Pitäisikö tästä oppia? Ja toinen seksi, eikö syynä ole se, että arvonlisäveroa ei tarvitse maksaa ensimmäisessä vientimaassa, kun, kun kohdemaa on toinen. Eikö tämä ole porsaareikä, joka aiheuttaa tällaista arv keinottelua Ja sitten erittäin mielenkiintoisia ovat nämä tutkimukset Tanskassa ja muissa Pohjoismaissa. Siinä oli myös yhteys Italiaan. Ne lähtevät aina ALV-petoksista ja sitten päädytään epäilyttäviin henkilöihin, esimerkiksi terroristit Meliassa, jihadistit siellä. Eikö tutkintaviranomaisten pitäisi käynnistää ex ante tutkintoja, eli tutkintoja tutkia eh, näiden ihmisten reittejä, jotka lähtevät toiminta-alueelta ja tulevat sitten Eurooppaan. Kiitoksia. Kiitos. Ensimmäinen kysymys on La prima întrebare. Ensimmäinen kysymys, joka liittyi valvontaan, joka voi olla vähäistä, eh, vähäistä rahoitus alalla. Me kaikki tiedämme, että tiedot, yhteys terrorismin rahoitukseen, nämä tiedot tulevat rahoitusjärjestelmästä. Rahoitusjärjestelmän täytyy olla tiukassa korsetissa, jotta äh, tietäisiin, mitä tehdään epäilyttävän äh, transaktion suhteen sillä hetkellä, kun transaktio tehdään, eikä kolme vuotta sen jälkeen, kun se on tehty, koska Minua tutkijana kiinnostaa tuo transaktia, mutta jos saan tiedon siitä kolmen vuoden kuluttua, niin minä en voi mitään tehdä. Mm, jos ajattelen itseäni tutkijana, niin uskon, että pankkien rangaistusjärjestelmän vahvistaminen, kun on kyse epäilyttävien transaktioiden raportoinnista, niin se on väline, joka on kaikkien jäsenvaltioiden käsissä Siksi, lisäksi uskon, että henkilö, joka soveltaa rangaistusta, koska transaktiosta on ilmoitettu liian myöhään epäilyttävästä transaktiosta, niin tämän henkilön täytyy olla täysin autonominen ja riippumaton muista. En usko, että pankkien rangaistus mahdollistaa mahdollisuus on annetaan jollekin hallinnottoneuvostolle, eh, joka toimii eh, keskitetysti. Ja tämä on minun henkilökohtainen mielipiteeni. Pankkitarkastaja, joka on täysin riippumaton, voisi riippumasti arvioida, eh, täytyykö jotain pankkia rangaista, koska se ei ole ajoissa ilmoittanut epäilyttävästä transaktiosta. Tätä päätöstä ei pidä tehdä Äh, joku hallintoneuvoston, joka, perä, joka luodaan joidenkin kriteerien perusteella tai sitten ei. Thank you. Kiitos. Toinen kysymys. Reflect. Not really. Okay, yeah, thank you, Mr. Elkia. Elkia. Aloitan näistä ALV-rikosten tutkimuksista Tanskassa. Tässä aikanaan havaitsimme, että ihmiset rekisteröityivät, jotka olivat mukana laittomissa toimissa järjestelmässä, oli vain muutamia sellaisia tilejä, jotka olivat la- laillisia. Sa- sa- tuhannesta tämä määrä pikkuhiljaa laski 30 tiliin. Kun tarkastelemme tätä ryhmää, huomasimme ranskalaisia ryhmittymiä, jotka täällä mainittiin. Ja sitten näitä britti-pakistanilaisryhmiä, Italian mafiaa, itä-eurooppalaista mafiaa, verkostoja oli mukana Hongkongista, Kiinasta, äh, erilaisia jengejä oli mukana ja kaikenlaisia intoilijoita, teissä itse miehiä. Ei, tätä, ei voida eristää tällaista rikollista toimintaa yhteen tiettyyn ryhmään. Tämä on rajat ylittävää uskonnollisten välistä äh, liiketoimintaa. Thank you. It looks like a... Kiitos. Kaikki alueet on tullut katsottua reippaasti. Nyt meillä voi olla tällainen puhuja, ilman puhujalistaa tapahtuva menettely. Sitten tässä on kolme puhujaa. Evelina Chinitse, SD. Kiitoksia. Minä haluaisin kiittää vieraitamme esityksestä, jonka he tekivät, joka oli eh, eh, niin täydellinen ja tarkka liittyen terrorismirahoitukseen, ALV-petosten kautta ja järjestäytyneen rikollisuuteen liittyvät yhteydet. On täytyy paljon eh, kysymyksiä, mutta minä haluaisin vielä palata tähän aiheeseen. Tiedän, ettei tätä voida mitata, mutta kuinka paljon järjestäytynyt rikollisuus vaikuttaa terrorismiin on ilmeisesti aivan selvä yhteys laittoman toiminnon ja terrorismin rahoittamisen välillä, myöskin tämän ihan perinteisen laittoman toiminnan välillä. Onko meillä tänä päivänä kunnollisia välineitä, jotta voisimme torjua näitä rikollisjärjestöjä, jotka tekevät ylikansallisia petoksia myöskin terrorismin rahoittamiseen. Miten voisimme toimia, koska meidän täytyy tehdä edistysaskel tässä. Ja sitten äh, Fuen äh, toiminta ja se, miten voitaisiin, miten voitaisiin lisätä yhteistyötä ja tiedonvaihtoa, joka on erittäin tärkeää. Haluaisin kysyä vierailtamme, mikä on heidän näkemyksensä tästä direktiiviehdotusta, jonka komissio e, esitti 7. huhtikuuta, jonka tarkoituksena on helpottaa rahoitustietojen käyttöä e, rikosten ennaltaehkäisyssä. Tässä voisi olla hyödyllisiä välineitä terrorismin rahoituksen e, kitkemiseen ja ainakin lisätä eh, viranomaisten välistä yhteistyötä. Kiitoksia. Kiitos. Ensimmäinen kysymys käsittelee perinteistä rikollisuutta ja terrorismia, herra Seixas. Kyllä. Olemme huomanneet muutamia muutoksia. Historiallisesti sanottiin, että Kuilu järjestäytyneen rikollisuuden ja terrorismin välillä oli kuulemma suuri. Toisessa pyrittiin hankkia rahaa, toisessa haluttiin muuttaa poliittista järjestelmää, toiset halusivat julkisuutta ja toiset halusivat toimia hämärissä, mutta tämä on pikkasen muuttunut, erityisesti vierastaistelijoiden myötä. Useimmilla on jo rikostausta joskus pikkurikollisuudessa, joskus järjestäytyneessä. Mutta tärkein kytkös terroristijärjestöjen ja järjestäytyneen rikollisuuden välillä ovat juuri ne, joista puhutaan tänään. Rahoitusmaailma, talousrikokset. Tässä maailmassa kaikki on kytköksessä. Raha ei välitä sitä kukaan taustalla. Ja EU-ssa nämä kytkökset ovat selkeitä, kun tutkimme rahoitus- ja talousrikoksia Euroopassa, me löydämme järjestäytyneitä rikosryhmiä ja me löydämme myös terroristijärjestöjä terroristijärjestöt työskentelevät Euroopassa pestäkseen laajamittaisen huumekaupan tuottoa. He perivät tuotot, pesevät ne eri oikeustomialueilla, laittavat ne takaisin väliamerkkaan ja pitävät sitten oman komissionsa prosenttiinsa. Joten todellista eroa terroristiryhmien ja järjestetylle rikollisille välillä, jolle kun rahoitusta tarkastelee. Liikkuvuus on vapaata ja kaikki tarvitsevat rahaa. Uh, would you like on the first still? Kummasta kysymyksestä haluatte puhua, rouva? Ka prokuror pot spun... Syyttäjänä voin sanoa, että rahoitustiedot, joita saadaan tältä rahanpesun selvittelykeskukselta, on erittäin merkityksellistä, erittäin tärkeää. Rahoitus laitoksella on mahdollisuus antaa suoraan viranomaisille tietoa. Juuri tämän takia luotiin nämä rahanpesun selvittelykeskukset. Me syyttäjinä olemme erittäin tyytyväisiä, että tällaisia laitoksia on. Ne ovat erittäin tärkeitä meidän toiminnallemme. Jos me tutkijana voimme hyödyntää tietoa ainoastaan rahanpesun selvittelykeskusten kautta. Se on hyvä asia, se on onnistunut asia. Haluan korostaa sitä, että rahanpesun selvittelykeskuksella ei voi olla samanlaisia profiileja. Jotkut ovat hallinnollisesti, on hallinnollinen rakenne, jotkut ovat hybridejä, jotkut ovat lainvalvontaviranomaisten järjestelmässä. Romaniassa tämä rahanpesun selvittelykeskus on hallinnollinen keskus. Me haluamme tehdä siitä hybridin keskuksen, koska syyttäjinä me tarvitsemme tietoa äh, rahoitusalan analyytikoilta, emmekä tarvitse strategioita. Meidän on ymmärrettävä, että jotkut rahanpesun selvittelykeskukset tarjoavat ainoastaan strategioita, eivätkä äh, ra- analyysejä. Kaikkien rahanpesun selvittelykeskusten, niiden pitäisi pystyä tekemään analyysejä ja ajoissa antaa nämä analyysit tutkijoiden ja syyttäjien käyttöön. Kiitoksia. Uh, Tästä direktiivi luonnoksesta kakkosvaiheesta. Tässä. I believe also that there's... Rahanpesun selvittelykeskuksesta uskon, että tässä on vielä pitkä tie, mikä pitää kulkea. Aloitamme tästä FIU-verkostosta Europolissa, mutta meidän pitää saada tästäkin on konkreettista aikaan. Meillä on resurssit ja henkilökunta, mutta Europolin tarkoituksena on saada tällainen EU-rahapesuselvittelykeskusalue, saisimme ei vain kaiken tiedon näistä keskustoista ja käymisen läpi ristikkäin poliisin kanssa, vaan saisimme parempia välineitä kuin niin kuin olen sanonut, esimerkiksi tämä terrorismin rahoituksen jäljitysjärjestelmä TFTP-sopimus on USAn kanssa. Se voisi toimia myös EUn yhteydessä ja näissä puitteissa me voisimme saada aikaan julkisen yksityisen yksityisen sektorin kumppanuuden pääpankkien kanssa, että jaetaan tiedustelutietoa luotettavammassa ympäristössä, voitaisiin vaihtaa tietoja. UKosta se on nyt toimittu, mutta tässä tarvitaan resursseja ja henkilökuntaa, mutta uskon, että tätä kautta tästä saadaan operatiivisempaa toimintaa ja vaihdamme enemmän operatiivista tietoa nopeammin, tehokkaammin ja käytämme uusia tekniikkoja hyväksi. Parlamentissa olemme täysin samaa mieltä Painaamme papereiden lappumietinnössä. Halusimme, että jäsenvaltiot lisäisivät näitä tutkintoyksiköjä sekä henkilöstön suhteen että rahoituksen suhteen, niin halusimme lähentämistä EU-ssa. Sitten kolmas kysymys. direktiiviluonnos rahoitustiedon käyttö tietynlaista, tietynlaisen rikollisuuden vastustamiseksi. Onko kommentteja? Ei. Anna Gomes. Nämä nimen, nämä osakkeet, jotka ovat ainoastaan nimetyn henkilön hallussa. Ei, ei siis omistajarekisterissä niitä pitäisi lopettaa. Portugalissa lopettamisella oli vaikutus ja sillä voisi olla vaikutus myöskin seuraava Hassilta. Asiaosakkeet. Haltijaosakkeiden lopettaminen. Näiden suhteen tärkeänä kohta on, että teolliset edunsaajat pitäisi rekisteröidä ja Voisiko tämä rekisteri olla hyödyllinen? Sessas ja Haag of the bearer shares have been historically... Haltijaosakkeet uh, ovat olleet tässä perinteisiä rikollisten välineitä, jotta saavat omistuksensa yrityksiä. Me olemme nähneet tällaisia tapauksia valtavasti Panama-skandaalin yhteydessä. Paljon tietoa tästä on. Itse asiassa luulen, että tilanne on nyt parempi, koska on ollut tällainen kansainvälinen liike kieltää, kieltää, kieltää haltijaosakkeet, mutta ikävä kyllä olemme kuitenkin huomanneet Panama-skandaalin aikana sen, että monet monet maat vieläkin hyväksyvät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 ja tämä on tietysti helppo tapa rikollisille <clears throat> peittää jälkensä. Mitä, miksi sitten kannattaa olla tällaisia nimittömiä rekistereitä omistajista, omistajista jos sitten voidaan myydä vain yritykset sen takia, että paperi on halussa ja nimi ei ole kuitenkaan rekisterissä. Me suljemme tämän oven ja silloin jää ovi, ikkuna auki tyypeille. Näin ei saa enää tapahtua, ja ainakaan EU-ssa. Minä haluaisin, että estettäisiin tällainen. Ja tietysti olisi hyvä, että toimittaisiin näin kaikkialla maailmassa. Offshore-parateissa, nämä, nämähän ovat näitä näitä isoimpia porsanreikiä, mitä tulee äh, äh, finanssialan tutkimukseen, mutta pitäisi pystyä varmistamaan, että lopetamme tällaisen mahdollisuuden toimia. Thank you for the question. Kiitos kysymyksestä. Meidän on oltava rehellisenä tuomarina, vaikka täällä edustan Romania, olen samanaikaisesti romanialainen syyttäjä ja minun on pettyneenä sanottava, että Romania on aivan hännän huippuna tässä asiassa. Kyse ei ole reilun pelin puutteesta, vaan kyse avoimuudesta ja rehellisyydestä. Haluan olla rehellinen tänään, kun puhun teille. Me emme ole vielä panneet neljättä direktiiviä täytäntöön, mutta tämä edunsaajien lista, eh, rekisteri on todellinen ongelma eh, tutkijoille. Hännän huippuna meidän on sanottava, että kyllä toivotamme tervetulleeksi seuraavan direktiivin, mutta emme ole edellistäkään vielä panneet täytäntöön. Eh, syyttäjänä minun on sanottava, että viides direktiivi on enemmän kuin eh, etu eh, tutkijoille. Romanian täytyy ensinnäkin panna edellinen direktiivi täytäntöön ja sen jälkeen nopeasti orientoitua ja katsoa eh, viidettä direktiiviä. Thank you very much. Uh, yes, in... Kiitos Nina Gill. Kiitos puheenjohtaja. Pyydän anteeksi, että missä se aikaisemmat esitykset oli toisessa valiokunnassa äänestämässä. Toivottavasti en toista jotain, joka on jo sanottu. Karusellipetokset ovat iso ongelma vielä monessa maassa, erityisesti yhdistyneessä kuningaskunnassa. Kysyn tämän, jos tätä ei ole vielä kysytty. Millä maalla olisi oikea malli ongelmaan puuttumiseksi, mitkä maat ovat pystyneet lopettamaan sen. Ja tällä kovasti keskitetään isompiin yrityksiin. Ja pankit keskittyvät maksuihin, epäilyttäviin maksuihin. Mutta toinen alue, josta en tiedä, tehdäkö mitään työtä sen parissa, kansalaiset, jotka ovat kolmasen maiden kansalaisia, mutta elävät yhdistyneessä kuningaskunnassa. Heillä on asumisoikeus, mutta eka kerta kun lähtevät, he kykenevät hyödyntämään alvaa järjestelmää. Onko ollut mitään mekanismia, joka puuttuisi tällaisen värikäyttöön he, heidän matkustelussaan? Niin kolmas kysymys. Miten tämä uusi teknologia blockchain ja tekoäly, miten niillä voidaan puuttua petoksiin? Onko tämä parissa tehty työtä? Ja sitten terrorismin rahoituksen suhteen ja oletteko sitä mieltä, että rahoituslaitosten sanktiot ehkäisevätkö ne mitään? The first two questions we will discuss also in the... Ja osakysymyksestä me käsittelemme seuraavassa paneelissa. Me olemme puhuneet kryptovaluutoista. Haluatko joku yrittää vastata? Tai yleisemmin vastata? Yeah, Mr. Fronza, please. Sorry. So the question was... Niin, kysymys oli tästä lohkoketju ketjusta. Tällä hetkellä Dubai aloitti tällaisen toiminnan tänä vuonna. Se että he käyttävät tätä teknologiaa, lohkoketjuteknologiaa helpottaakseen sitä, kun valvotaan ja helpotetaan alvmaksuja. Niin tämä blockchain teknologia voi olla ratkaisu tässä, koska näin voidaan murtaa omistajuus ja saada tieto ja koko toimitusketju tuotteiden kohdalla. Tämä on digitaalinen tuote, mutta jos meillä on joku kontti täynnä kännyköitä, niin tilanne on hiukan hankalampi. Aina kun ollaan fyysisellä puolella tai, tai elintarvikkeiden ja juomien kohdat, jotka menevät piloille, niin silloin tämä monimutkaisempaa terrorismin kannalta on olla sitä mieltä, että blockchain ja teknologia voidaan käyttää, mutta joitakin kansallisia rajoja on. Sitten toinen kysymys, keinoäly. Keinoäly. Tietenkin sitä jo nyt käytetään tällä hetkellä kuningaskunnassa on iso yksikkö, joka harjoittaa tällaista ja koneoppimista käytetään, opitaan veronkiertokysymyksistä. Siis uskon, että muissakin EU-maissa on lähty liikkeelle. Ei koskaan niin keinoäly antaa jotakin trendejä, mutta on varsin vaikea sitä kautta saada selville kuka mitäkin tekee. Ei saa vastauksia kaikkiin kysymyksiin keinoälyn kohdalla. Jo, jotkut pankkialalla myyvät kovasti eh, data ja tämä voi auttaa ratkaisemaan eh, talousrikoksia. Minusta ei. Tarvitaan vielä enemmän kenttätutkimusta, tiedustelutiedon vaihtoa enemmän kuin koskaan aikaisemmin historiassa. Sitten ensimmäinen kysymys, voidaanko välttää veropetokset? Kyllä, jos alvero otetaan niin kuin USA, <laughs> se on helppoa. Maksettaessa aina maksetaan tämä arvonlisävero. like Haluaisin kiittää vieraita vastauksista. Saamme hyvän yleiskuvan, paljon yksityiskohtaista tietoa. Se näkyy varmasti mietinnässä valikunnan työssä. Yleisemmin sanoisin, että volyyminsa vuoksi ja koska sen toteuttaminen on helpompaa kuin pankin ryöstäminen esimerkiksi, ALV-petokset houkuttelevat terroristeja. Tästä tulee merkittävä merkittävä osa terrorismin rahoitusta. Täällä päätöksellä myös siis kävi vaikutusta kansalaisten turvallisuuteen. Siksi pitäisi kiinnittää vielä enemmän huomiota siihen, miten tästä sitä vastaa. Avataan sitä seuraavassa paneelissa, joka jatkuu minuutissa. Tänne tänne puheenjohtajuuden roolilaisen. Thank you very much. Bueno, eh, solamente... Kiitoksia kovasti. Nyt vaan meidän täytyy enää kiittää asiantuntijoitamme yhteistyöstä ja tietenkin kaikkia kollegoita, jotka tarttuvat hyödyllisiin yksityiskohtiin. Tärkeitä kaikki työmme kannalta, koska mehän voimme säätää vain lainsäädäntöä, mutta tätä varten meidän täytyy tuntea varsin suoraan tarpeet, jotka liittyvät näihin arvon puutteisiin, joita on. Ja valiokunta, jota minulla on tänään kunnia yhdessä jakaa johtaa, niin uskon, että tämä valiokunta voi tehdä hyvää työtä mukaan lukien mm, lainsäädäntö, jota pitää vielä täydentää. Voidaan tehdä tietysti kaikenlaisia suosituksia, niin kuin tulemme varmasti tekemään, ja joita olemme saaneet jo kuulla asiantuntijoilta ja kollegoilta. On selvää, että terrorismin rahoitus on yksi sellainen tekijä, jota vastaan pitää pystyä tehokkaammin toimimaan. Kiitoksen vielä tästä istunnosta. Kiitän vieraita ja tapaamme varmasti pian. Ja sitten TAX 3 jatkaa parin kolmen minuutin tauon jälkeen.